Yeah, it is. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, kenties siksi, että meillä on hyvin vähän aikaa käytettävissä, että istuutua. Ja toivotan teidät tervet tervetulleeksi EMPL-valiokunnan, työllisyysvaliokunnan järjestäytymiskokouksen olen puheenjohtajana, koska olen viimeinen valiokunnan puheenjohtajiston, edellisen puheenjohtajiston jäsenistä, joka selvisi vaaleista. No ei. Oli ihmisiä, jotka eivät enää asettuneet ehdokkaaksikaan. Joten yritän pitää mm, kokouksen rotissa ja toivottavasti nautitte siitä. Kiitos, että tulitte. Ensiksi sanoin, että tässä kokouksessa voi käyttää kaikkia kieliä. Kaikki kielet aktiivisesti ja passiivisesti, paitsi geeli, Irlannin geeli. Toinen tiedonanto olisi, että Meillä on neljä jäsentä varajäseniä ja muutama tiedonanto. Ihmiset, jotka eivät ole pysyviä edustajia, ja, mutta äänestäisivät täällä. Foxlangia korvaa Rinnoa uudessa Euroopasta ja Van Brom korvaa Rova Bovlia. Ja uudistuva seuraavasta Donat korvaa Rova Maksavan ja ECRssä ja korvaa Rova Nikola Sanovan ja NIstä Lagos korvaa Nikolaava Halavanuksen. Pyydän anteeksi kaikista ääntämisvirheistä. Paikalla on nyt 49 meppiä. Meillä on riittävästi ääniä paikalla. Julistan kokouksen avatuksi. Me olemme tässä muodostamassa Emplin uudesta, uuden puheenjohtajiston. Valitsemme puheenjohtajan ja neljä varapuheenjohtajaa. Säännön 231 mukaisesti työjärjestyksessä. Ja teemme sen niin, että ensiksi valitsemme puheenjohtajan ja sitten neljä varapuheenjohtajaa. Eli kokous on äänivaltainen, päätösvaltainen ja pyytäisiin puheenjohtaja nime, puheenjohtajan nimettäväksi. Haluatko nimetä jonkun? Rora Falska. Szanowni Państwo, koleżanki Kiitoksia. Hyvät kollegat. Na stanowisko przewodniczącej komisji. Ehdottaisin Petra Shamia Empel valiokunnan rapuheenjohtajaksi. Bartel Shom äh, entinen puolalais äh, pääministeri. Hän on toteuttanut lukuisia sosiaalisia uudistuksia Puolassa ja muuttanut näin perinpohjaisesti kansalaisten tilannetta sekä perhepolitiikassa, työmarkkinoilla ja monilla muilla aloilla. Ja nämä uudistukset on nähty ja huomattu kaikkialla Euroopassa ja ne ovat osoittaneet, miten voidaan tehokkaasti tarttua ja pureutua yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja Berta Shidwell samalla ymmärtää myös sen, kuinka tärkeää on käydä yhteiskunnallista vuoropuhelua. Hän näin tekikin työntekijöiden, eri järjestöjen, AY-liikkeiden, hallituksen eri edustajien kanssa. Hän osallistui kolmikanta vuoropuheluun, joten vuoropuhelulla hän ymmärtää, ymmärtää sen päälle ja ymmärtää, mikä on tehokasta vuoropuhelua. Ja se on kaiken ongelman ratkaisun ytimessä, myös poliittisten ongelmien ratkaisun ytimessä, joten pyytäisin parlamentin jäseniltä tukea tälle merkittävälle ehdokkuudelle. Kyseessä on hyvin kokenut poliitikko, joka on tuolla käsitellyt pitkään sosiaalisia kysymyksiä ja työssään keskittyy juuri niihin. Pyydän teitä hyväksymään tämän ehdokkuuden. My question would be in the... Kysymykseni suuntautuu nimetylle ehdokkaalle. Hyväksyttekö tämän ehdokkuutenne? No toimii taas. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kyllä, suostun. Ja jos sopii, niin esittelisin itseni, jotta voisin sanoa muutaman sana itsestäni, sillä useat teistä eivät varmaankaan tunne minua. Jos sopii, niin sanoisin muutaman sana itsestäni. Olkaa hyvä. Kiitoksia. On todellinen kunnia tulla nimitetyksi tämän valiokunnan puheenjohtajaehdokkaaksi. Tämä on minusta yksi kaikkein tärkeimmistä valiokunnista Euroopan parlamentissa. Sanotaan myös kokemuksestani työssäni sosiaaliasioiden ministerinä ja varapääministerinä Puolassa. Monet tärkeät asiat, joita kansalaiset odottavat, täytyy täytäntöönpanna. Moni on jo täytäntöönpanna ja työtä täytyy jatkaa. Meidän tulisi yhteisessä työssämme pohtia sitä, millä tavalla voimme keskustella keskenämme, millä tavalla voimme löytää parhaimpia ratkaisuja kansalaisia varten, jotka ovat pyytäneet meitä edustamaan itseään. Koko ammattiurani liittyi sosiaalikysymyksiin sekä Puolan hallituksessa. Vastasin sosiaaliohjelmasta, jonka täytäntöön panimme menestyksellisesti ja edustaja Rafalska, jonka kanssa tekin yhteistyötä, mainitsi tämän. Ja näin hän kykeni myöskin täytäntöönpanemaan näitä hyödyllisiä ratkaisuja. Näihin ohjelmiin vastattiin myös myönteisesti Euroopasta. Ja se, että kansalaisemme ovat tämän hyväksyneet, on nimenomaan nähtävissä esimerkiksi vaalien tuloksessa – mukaan lukee minun henkilökohtainen tulokseni. Mikä on kaikkein paras tapa päästä eroon köyhyydestä? Puolessa on pyritty vähentämään työttömyyttä erittäin matalalle. Ja haluaisin myös todeta, että kiitos näiden ohjelmien monet ryhmät ovat saaneet tukea. Ja nyt ne elävät paremmin. Minä edustan aluetta, joka on joutunut kärsimään voimakkaasti taloudellisen siirtymän aikoihin Puolassa alue, joita tuo järjestelmän muutos, johon se vaikutti voimakkaasti. Nyt voimme todeta kuitenkin, että Puola on aivan eri tilanteessa, mutta tällä alueella on saanut oppia, että yhteiskunnalliset kysymykset ovat sellaisia, joiden tulisi olla kaikkein merkittävämmässä asemassa poliitikoille. Jos teille sopii sitä, että tuette niin ja teille sopii se, että yhteistyö minun kanssani on teidän mielestäni hyväksyttävää, niin minulla olisi tämä suuri kunnia. Ja pyytäisin tietysti teiltä tukea tänään ja kerron, että olen valmis sitten keskustelemaan tästä asiasta, edustamaan kaikkia poliittisia ryhmiä, sillä minä uskon, että nimenomaan tämä valiokunta on se, jonka tulisi toimia esimerkkinä ja näyttää, että kykenemme tekemään yhteistyötä ylipoliittisten poliittisten rajojen sellaisten asioiden parissa, jotka ovat kansalaisille tärkeitä. Kiitoksia Rova Suojilla. Jotta teidät voitaisiin valita valiokunnan puheenjohtajaksi, teidän täytyy olla täysjäsen ja teidän on täytynyt täyttää tämä taloudellista, ta, julkilausuma, koskee taloudellisia etuja ja te olette nämä olennaiset lausumat allekirjoittaneet, joten teidät voidaan nimetä. Ja sitten meillä on vielä yksi kommentti varaisesta Sara Skittedaal korvaa Maria Walshin EPPssä. Kaikki on tehty ja voidaan valita. Bishop. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Oman poliittisen ryhmäni st ryhmän nimissä pyytäisin salaista, salaista äänestystä. Uh, so if... Selvä. Kasa. Um, yes, thank you, Madam Chair. Uh, we... Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on täällä Dontin järjestelmä. Ja meillä on jo sopimus siitä, ketkä ehdokkaat ovat ja me tuemme tuntijärjestelmää, koska sillä on selkeät voima- vaikutukset, jos me emme pitäydy sopimuksista, jonka tuntijärjestelmä meille on antanut. Se ei vaikuta pelkästään meidän valiokuntaamme, vaan myös muihin valiokuntiin. <clears throat> Minä en siis ymmärrä, miksi sosiaaliset ystäväni haluavat salaisen lippuäänestyksen, kun meillä on vain yksi ehdokas. Ja tämä ehdokas on osa tuota sopimusta, jonka koko, jota koko Dontin järjestelmä tukee. Toivon, että salaista äänestystä ei järjestetä, kun eihän tässä ole mitään salaltavaa. Meidän tulisi osoittaa kansalaisillemme, Euroopan kansalaisille, että meillä on täällä käytössä järjestelmä ja me noudatamme sitä sopimusta, jonka tuo järjestelmä tarjoaa. Se, että meillä olisi salainen äänestys tämän kaltaista järjestelmässä, ei välitä mitään hyviä viestejä ulkopuolelle Euroopan unionista. Um, there is a request for the floor from Mr. Pizarro. Pizarro Much, uh, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että herra Don't oli taikuri. Me emme ole täällä kuitenkaan pelkästään matemaattisten laskelmien takia, vaan ääntenlaskennan takia ja parlamentin jäsenillä on oikeus tuoda esille oma kantansa. Ei tässä ole kyse siitä, että voidaan äänestää yhden ehdokkaan puolesta että ei, vaan tässä valitaan menettely, eikä tässä ole mitään salattavaa. Ja ehdot, tai tuen sitä, mitä SD pyysi siis salaisesta äänestyksestä. Kiitos. Yle. tarvitaan 11 meppiä pyytämään salaista lippuäänestystä. Enemmän kuin 11 on sitä pyytänyt, joten näin me tässä etenemme. Ja pitää sanoa, että tätä äänestystä varten – Voit äänestää tyhjää, mutta niitä ei tulla laskemaan määrä enemmistöä varten. Lasketaan puolesta ja vastaan äänet. Vihreä, jos puol... Painakaa vihreä nappi, jos olette puolesta, punaista, jos olette vastaan äänestys alkaa. okay, there are, two, there, are, there are three too many EPP EPPllä on kolme jäsentä liikaa äänestämässä. Voting on the candidates. We are voting on the candidates, so if you're in favor of the candidate, press. press. Eli jos kannatatte ehdokasta, painakaa vihreitä. Jos vastustatte, painakaa punaista. It's fine. And we close the vote. Äänestys on päättynyt. So we have as a... Äänestyksen seurannut 21 puolesta, 27 vastaan ja kaksi tyhjää. Tyhjät äänet, niitä ei lasketa, mutta ehdokasta ei valita. Joten ehdotan, että keskeytä tämä kokous myöhemmäksi. Oletko samaa mieltä? Herra Kasa. Later moment meaning uh, Ai myöhemmin vai? Niin, että kokousta pidetään ensi viikolla, silloin meillä on riittävästi mahdollisuuksia löytää ratkaisu tähän aivan ainutlaatuiseen ongelmaan. Uh, my proposal would... Minun ehdotukseni olisi lykätä keskittää kokous ja pyytää sihteeristä löytämään aika tälle kokoukselle. Käykö tämä teille? Käykö tämä teille? Äänestys on päättynyt.